Ja nyt työjärjestyksen mukaisesti ryhdymme valitsemaan puhemiestä. Artiklan 13 työjärjestyksen mukaan me ehdokkuudet on, an, voidaan nimetä ainoastaan poliittiset ryhmät tai vähintään 40 jäsentä. Ja työjärjestyksen mukaisesti olen saanut seuraavat ehdokkuudet Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävään, herra Jerzy Busek ja rouva Eva Britt Svensson. Ehdokkaat ovat kertoneet minulle, että heille sopii tämä ehdokkuus. Nämä ehdokkaat esittelevät nyt lyhyesti itsensä ja pyytäisin, että että edustaja Eva-Britt Svensson tekee tämän ensin. Olkaa hyvä, edustaja Eva-Britt Svensson. Tack, talman. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, haluan onnitella kaikkia kollegoitani siitä luottamuksesta, jota kansalaiset ovat teille osoittaneet jokaisessa jäsenvaltiossa. Se on suuri luottamus ja samalla suuri vastuu, jotta me kaikki voimme vastata kansalaistemme odotuksiin, vaatimuksiin ja tehdä tarvittavia muutoksia niin, että voimme rakentaa kansalaisten Eurooppaa. Demokratia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, oikeus valita edustajansa on kaikkein tärkein väline, joka kansalaisillamme on mutta jotta voitaisiin puhua todellisesta demokratiasta, vaaditaan enemmän kuin äänioikeus. Vaaditaan nimittäin avoimuutta, avoimuutta ja avointa keskustelua. Siitä syystä haluan todeta, että on äärimmäisen tärkeää, että nyt pidämme huolta siitä, että ensimmäisen käsittelyn prosessissa saamme enemmän tuloksia aikaiseksi. Meidän täytyy kantaa parlamentin vastuu ja osoittaa sitä avoimuutta, jota vaaditaan myös silloin, kun kysymys on ensimmäisestä käsittelystä. Hyvät kollegat, meillä on edessämme suuria haasteita taloudellisessa rahoituskriisissä, jossa työttömyys kasvaa, jossa syrjäytyneisyys kasvaa ja meillä on myös ilmastokriisi, joka on jo aiheuttanut pakolaisliikehdintää, joka myös kohdistuu kaikkein köyhimpiin, kaikkein kovimmin. Näemme sen EU:ssa ja näemme maailman, jossa on paljon köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Mutta hyvä puhemies, hyvät kollegat, Poliittisia ratkaisuja on olemassa näihin kriiseihin. Ne vaativat kuitenkin muuttunutta politiikkaa. Tähän ne politiikka ei ole ratkaissut niitä ongelmia, joita meillä, joka meidän vastuullamme on. Päinvastoin olemme hyvin monilla eri osa-alueilla olleet mukana edesauttamassa kriisien syntyä. Me tarvitsemme muuttunutta politiikkaa, me tarvitsemme politiikkaa, sosiaaliselle Euroopalle politiikkaa, jossa palkansaajien oikeudet otetaan huomioon suhteessa sosiaaliseen polkumyyntiin. Me tarvitsemme politiikkaa, joka ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Tarvitsemme politiikkaa, joka ottaa huomioon kaikkien kansalaisten osallistumisen. Ja tarvitsemme politiikkaa, joka ei syrji yhtäkään kansalaista riippumatta siitä, puhummeko hänen kansalaisuudestaan, sukupuolestaan, uskonnostaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Minä haluan nähdä EUn, joka ottaa huomioon kaikki kansalaistensa edut. Haluan saada politiikkaa, joka luo uusia työpaikkoja – uusia vihreitä työpaikkoja, investointeja vihreään teknologiaan, jonka avulla sen lisäksi, että luodaan tarvittavia uusia työpaikkoja, on mukana edesauttamassa kasvua. Ja varsinkin tärkeää on se, että se pysäyttää ilmastonmuutokset. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä, joka ihmiskunnalla ja Euroopalla on. Haluan nähdä EUn, joka kantaa vastuunsa oikeudenmukaisuudesta kansainvälisessä kaupassa. Haluan nähdä EUn, jolla on humanitaarinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, joka suojaa maahanmuuttajia ja näiden oikeuksia. Haluan nähdä monimuotoisen Euroopan. Meidän täytyy luoda monimuotoisuuden Eurooppa, jossa jokaista kansalaista suojellaan. Eurooppa on EU, joka kantaa vastuunsa silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudemme silloin, kun niitä sorretaan, riippumatta siitä, missä päin maapalloa se tapahtuu niitä emme koskaan voi, niistä emme koskaan voi solmia kompromisseja. Niitä ei saa rikkoa. Ja se koskee joka ikistä ihmistä. Se on myös voimassa riippumatta siitä, onko kysymys ilmaisuvapaudesta, julkisuudesta, henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja niin edelleen. Ihmisoikeudet ovat koskemattomat ja meidän vastuullamme on niitä puolustaa, riippumatta siitä, missä päin maapalloa niitä rikotaan. Olen ilahtunut tiedosta, jonka saimme puhemieheltä siitä, että näiden, naisten edustajuus parlamentissa on lisääntynyt kesäkuun vaalien seurauksena. Se on hyvä asia ja se on seurausta yhteistä, yhteisestä työstä, jossa sekä naiset että miehet ovat työskennelleet yhteistyössä lisätäkseen naisten paikkojen määrää. Nyt astutaan vielä yksi askel eteenpäin. Nyt pidetään huolta siitä, että myös naisten vaikutusvaltaa lisätään, kun puhutaan niistä vastuutehtävistä, joita parlamentilla on. Nyt meillä on mahdollisuus nyt meillä on mahdollisuus yhdessä, hyvät ystävät ja kollegat, yhdessä voimme osoittaa kansalaisillemme Euroopassa, että me kannamme vastuun ja me osoitamme, millä tavalla nykyaikainen, monimuotoinen yhteiskunta kehittyy. Tänään, hyvät kollegat, on jokaisella teistä valta – äänestyslipukkeesta. Teillä on tänään valta välittää voimakas viesti kansalaisillemme siitä, että me rakennamme nyt kansalaisten Eurooppaa, sosiaalista Eurooppaa, ja voimme näyttää kansalaisillemme, että EU on valmis kantamaan vastuunsa globaalista oikeudenmukaisuudesta, ihmisoikeuksista ja globaalista ympäristövastuusta. Osoittaa, että meillä on valtaa tällä äänestyslipulla että se on se viesti, jonka me välitämme kansalaisille, jota kansalaiset odottavat tältä parlamentilla, parlamentilta. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega Svensson. Hyvät kollegat, minulle sanottiin, että tuo ääni, joka äsken kuulitte, johtuu ilmastoinnista, joka äh, meni päälle, koska täällä salissa on paljon ihmisiä, ei vain salissa, vaan myös lehtereillä. Ja nyt pyytäisin, että kollega Jersi Busek pitäisi avauspuheenvuoronsa. E, dziękuję. E, panie przewodniczący, panie i panowie... Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, komission ja neuvoston edustajat, Hyvät kollegat, haluamme onnitella itseämme siitä, että me olemme täällä nyt läsnä tässä parlamentissa. Me edustamme puolta miljardia ihmistä Euroopassa ja se on suuri vastuu. Haluaisin sanoa itsestäni muutaman sanan. Olen tiedemies ja poliittinen toimintani alkoi vuonna 1980. Se alkoi Solidarisuus AY-liikkeessä, ja se taisteli kansalaisten ja ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien puolesta. Ja taistelu ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien puolesta on aina ollut perusperiaatteeni poliittisessa toiminnassa. Ja vuodesta 1997-2001 olin Puolan pääministeri ja neljän vuoden aikana me neuvottelimme Puolan liittymisestä Euroopan unioniin. Vuoden 2004 jälkeen olen työskennellyt Euroopan parlamentissa. Olen tehnyt töitä innovaation ja uuden teknologian parissa ja energia turvallisuuskysymysten parissa ja myöskin ilmastonmuutos kuului alaani. Ja olen myöskin toiminut yhteistyössä itäisten maiden kanssa ja kaikki nämä alueet ovat olleet painopistealueita parlamentin seuraavalle kaudelle. Ja meidän täytyy ymmärtää, että nyt elämme kriisiä. Eurooppalaiset odottavat, että me ratkaisemme näitä ongelmia, ja meidän täytyy pitää mielessä, että meidän pitää parantaa Euroopan parlamentin työtä, ja sehän on jo alkanut, kiitos viime vuosien toiminnan, mutta me voimme pärjätä ainoastaan jos me hyväksymme Lissabonin sopimuksen. Sen avulla voimme toimia tehokkaammin ja siten voimme toimia paremmin kansainvälisellä areenalla, missä meillä on sitoumuksia, itäinen kumppanuus, Välimeren alue, strategiset liittoumat Yhdysvaltojen ja nousevien poliittisten valtojen kanssa. Nämä ovat meille suuria haasteita, ja siksi Lissabonin sopimus antaa meille poikkeukselliset välineet. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että kaikkein tärkein asia työssämme on kriisin hallinnointi. Kyse on luottamuspulakriisistä kansalaisten piirissä, ja meidän ei pidä pelätä käyttää näitä sanoja. Meidän ei pidä pelätä ymmärtää toisiamme Kansalaiset usein eivät ymmärrä meitä, mutta tehkäämme kaikkemme, jotta me ymmärtäisimme toisiamme. Me teemme töitä Strasbourgissa ja Brysselissä joka viikko ja sitten käymme jäsenvaltioissamme ja me ymmärrämme kansalaisiamme, koska me tiedämme, mitä he haluavat meiltä. Jos me ymmärrämme kansalaisiamme, silloin meidän on helpompi tehdä työmme kunnolla. Kiitoksia. Dziękuję, Jerzy Busek. Kiitoksia, Jarsi Busek. Työjärjestyksen 14 kohta 1 mukaan muistutan siitä, että jotta ehdokas voitaisiin valita, hänen täytyy saada ensimmäisen kolmen kierroksen aikana eh, annettujen, jäsenten, annettujen äänten eh, ehdoton enemmistö tyhjät äänestyslipukkeet tai väärin täytetyt äänestyslipukkeet ovat tyhjiä ääniä. Nyt valitsemme sattumanvaraisesti kahdeksan äänten laskijaa. Teo Karorus. Onko kollega paikalla? Kollega Teo Karorus. Kyllä. rouva kollega. Valitettavasti minulla ei ole etunimeä tässä, siksi sanoin väärin. Suostutteko tähän tehtävään, hyvä kollega? Kyllä, hyvä. Andres Barrea. Andres Barrea. Hyvä kollega, suostutteko tähän tehtävään? Kiitos. myös entiset ulkoministerit joutuvat tähän tehtävään. Kollega Severin, suostutteko tähän tehtävään? Erinomaista. Seuraavaksi kollega Hibner. Hibner. Ah, kollega Hybner. Ei, tässä lukee H-I-B-N-E-R. Kollega Hibner, eh, sitten eh, teidät on eh, nimetty, eikä kollega Hybneriä. Seuraavaksi kollega Koch, Dieter Koch. Dieter Lebrechtko. Hänen etunimensäkin tunnen. Täällä ei ole toista kollegaa, jolla on sama etunimi, joten Dieter Lebrechtko valittu ääntenlaskijaksi. Ja seuraavaksi kollega Hild, H-I-L-D, H-E-D, H. -E -D, H. Anna Head, suostutteko tähän tehtävään? Suurella ilolla huomaan, että suostutte. Niin, kyllä myös ryhmien puheenjohtajien on ryhdyttävä tähän tehtävään. Kollega Rebecca Harm, suostutteko tähän tehtävään? Erinomaista. Hän hymyili suostumuksen merkiksi. Ja seuraavaksi kollega Madeleine. M-A-D-L-E-N-E. E e. Madeleine. Hyvä kollega, suostutteko tehtävään? Erinomaista. Nyt meillä on siis kahdeksan äänenlaskijaa. Luenko nimet vielä kerran? Niin kaikki on tehtävä järjestyksen mukaan.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 kirjaimista F-H, kollega Hipner I-K, kollega Koch, kirjaimet L, M, kollega Heet N-R ja kollega Harms on vastuussa kirjaimista S ja kollega Madlene kirjaimista T, Z. Teille on annettu ohjeet puhemiehen vaalista ja nyt jaamme äänestyslipukkeet ja kuoret. Wir kommen jetzt äh, gemäß dem nyt äh, työjärjestyksen määräysten mukaisesti ryhdymme puhemiehen vaaliin. Äänestyslipukkeet ja äänestyskuoret on teille jo jaettu. Pyytäisin Minun on tämä teille luettava, hyvät kollegat. Pyytäisin, että ruksaatte sen nimen viereen, jota äänestätte ja voitte antaa äänenne vain yhdelle ehdokkaalle. Ja jos valitsette väärin, niin pyytäkää vahtimestarilta uusi äänestyslipukke. Hän antaa teille uuden äänestyslipukkeen ja tuhoaa väärin täytetyn äänestyslipukkeen. Ja kaikenlaiset kaksinkertaiset ja ylimääräiset ruksit tekevät äänestyslipukkeesta mitättömän. Pyytäisin, että taittatte äänestyslipukkeen kaksi kerroin ja laitatte sen kirjekuoreen. Jäsenten nimiä ei yksitellen mainita, vaan tässä ainoastaan ilmoitetaan äänestys alkaneeksi ja loppuneeksi, mutta nimien on löydyttävä pöytäkirjasta ja siksi pyytäisin, että allekirjoitatte nimilistan ennen kuin laitatte äänestyslipukkeenne vaaliuurnaan. Ja pyytäisin, että laitatte välilupukkeen siihen uurnaan, joka vastaa teidän sukunimenne ensimmäistä kirjainta ja pyytäisin, että näytätte ääntenlaskijoille henkilöllisyystodistuksen ja äänest, äänten laskijoiden tulisi nyt mennä äänestysuurnille. He äänestävät sitten vaalikierroksen lopuksi. Äänestys on alkanut. Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Could the teller, Mrs. Teo Karos... Voisiko Teo Karos tulla uunnalle kirjaimista A ja B? Olkaa hyvä.